Äänestys järjestetään nyt keskustelun päätteeksi. Ensin äänestetään päätöslausemasta Taimaan tilanteesta yksi äänestys vain yhteisestä päätöslauselmasta viideltä ryhmältä. Muutosesityksiä ei ole, joten loppuäänestys äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana Yhteinen päätöslauselma viideltä ryhmältä. Oikeuskoulutukseen Transnistrian alueella aiheena. Muutamia yksittäisiä äänestyksiä kohta. Neljä alkuperäinen teksti. Predalta suullinen tarkistus ilmeisesti. Mikrofoni bitte. mikrofoni Mikrofoni. Kiitos puhemies. Ehdottaisin, että kohdan neljän lopuksi lisättäisiin päivittämällä tietoa, joka liittyy lukion, rehtorin ja muiden pidätyksiin 5. helmikuuta 2014. Vastustaako joku? Ilmeisesti ei, joten äänestetään tässä muodossa kohdasta neljä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale A, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty myös johdantosan kappale ei alkuperäinen teksti. Tässäkin suullinen tarkistus edustaja Predalta, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Kuten aikaisemmassa tapauksessa halusin vain päivittää tätä ja ehdottaisin, että tämän kohdan lopuksi lisätään se, että kun rehtori, tilinpitäjä ja kuljettaja on pidätetty, kun he veivät, kuljettivat näitä lukion henkilöstön palkkoja. Vastustaako joku? Ei, äänet puolesta. Tässä muodossa vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale O, alkuperäinen teksti, suullinen tarkistus, kollega Repo. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies eh, tekninen tarkastus tähän kohtaan. Eh, syyskuussa kaksituhatta neljätoista siihen laitettaisiin no later than the end of August 2014. Tämä on vähäinen muutos, mutta se yhdenmukaistaa tekstimme ministerineuvoston joulukuussa tekemän päätöksen mukaiseksi ja toivon, että tämä sopii muille ryhmille myös. Kiitoksia. Kiitos paljon. Vastustaako joku? En näe vastalauseita, joten äänestetään tässä muodossa. Onko teillä vastalause? Edustaja Preda. Ei riitä. Sitten siinä tapauksessa. Siis äänestetään tässä muodossa alkuperäisestä tekstistä tuossa kappaleessa on äänet puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan johdantosan kappale O. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten päätöslausema kokonaisuudessaan. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Näin hyväksytty. Viimeinen äänestys tältä päivältä ja tämän viikon viimeinen Bahrainin päätöslausema, erityisesti Nabi Rajavin, Abdel al ja Ibrahim Sharifin tapaukset. Päätöslausema esitys neljältä ryhmältä. Kohta kahdeksan, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdan kahdeksan jälkeen tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 alkuperäinen teksti kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan 14 jälkeen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan nimenhuoltoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksimielisesti seitsemän tyhjää hyväksytty. Onnittelut kaikille laatioille hyvää kotimatkaa. Ja Dodi, työjärjestyspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, minä pyysin puhetta äsken, kun me äänestimme parlamentin lausunnosta komission asetuksen siitä, miten sovelletaan kasvihuonepäästöjen päästöjä. Minä halusin, en voinut puhua tuolla, sitten on vielä tämä monikielisyyskysymys. Me halusimme äänestää parlamentin kannasta. kun me äänestimme tästä asetuksesta, se ei näy tässä lähetys se on, se on Direct-sivustoilla, mutta tämä monikielisyys on toinen asia. Se on taas yksi uusi osoitus, kun halutaan hyökätä tätä parlamentissa toimivaa monikielisyyttä vastaan. Minä puhun nyt täysistunnossa ja minä haluan, että te puhemiehistölle tekisitte huomautuksen tästä, että monikielisyyden tilanne ei heikkenisi jatkuvasti meidän parlamentissamme. Kiitos paljon kollega